tehokkaampia, kun edistämme omia intressejämme globaalilla näyttämällä. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Hyvä komissaari, näin saimme keskustelun päätökseen. Menemme seuraavaan esityslistan kohtaan. Se on aivan erilainen kuin tähän saakka käsitellyt. Kyse on Odin mietinnöstä, joka koskee EUn seitsemättä tutkimuksen, teknologisen kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelmaa. Esittelijä saa puheenvuoron neljä minuuttia. Puhemies, annan ensin komissaarin istuutua paikalleen. Kiitoksia, puhemies. Hyvä komissaari, hyvät kollegat. Meidän tarkoituksemme on arvioida seitsemättä tutkimuksen puoteohjelmaa, joka kattaa 500 miljardia euroa. Se on kaikkein tärkein ohjelma. Tämä summa on todella merkittävä. Neuvottelut seitsemännestä puiteohjelmasta alkoivat vuonna 2006 ja äh, ohjelmahan koskee vuosia 2007-2013 ja tässä on kolme uutta elementtiä. Ensinnäkin Euroopan unionin unioni on tässä pääsemässä Strissabonin strategian äh, tappiosta pikkuhiljaa ulos. Äh, sen mukaanhan vuonna 2010 Euroopan unionin oli määrä tulla kaikkein vahvimmaksi tietoon perustuvaksi taloudeksi. Nyt meillä on Eurooppa 2000 strategia. Ja Lissabonin sopimuksen myötä meillä on uusia toimivaltioita, se oli toinen elementti, ja kolmas elementti on rahoituskriisi, joka alkoi USAsta. Nämä kolme elementtiä nyt johtavat meitä pohtimaan vuosina 2011-2012, jotka ehkä ovat kriisistä ulospääsyn vuosia, olemme erittäin hauraita. Ja kuitenkin meidän täytyy käyttää erittäin merkittäviä summia 26 miljardia vuosiin 2012 vuoteen 2013 mennessä. Ja on erittäin tärkeää, että komissio voi sopeuttaa tutkimusohjelmansa näihin uusiin haasteisiin. On erittäin tärkeää, että äh, me käytämme nämä rahat hyvin, mutta haluaisin korostaa sitä, että meidän täytyy yksinkertaista ohjelmaa ja meidän täytyy pyrkiä vastaamaan suuriin haasteisiin. Mitä yksinkertaistamiseen tulee, Äh, Maria Kalova tulee vielä puhumaan yksityiskohtaisemmin omassa mietinnössään erinomaisessa sellaisessa asioita, ja komissaari on jo äh, Olemme erittäin iloisia komission äh, helmikuussa 2011 tekemästä päätöksestä, joka, joka on yhden lukujärjestelmä, mutta se ei mene riittävän pitkälle. Meidän täytyy vielä yksinkertaista asioita. Tehän tunnette oikein hyvin nämä asiat, koska olette entinen tilintarkastustuomioistuimen jäsen. Rahoitusasetukset, Ähm, eivät vielä mahdollista oikeudellista perustaa tälle yksinkertaistamiselle, mutta äh, kun puhutaan siedettävän äh, riskin elementistä, niin se on äh, hyvä elementti, mutta meidän täytyy yksinkertaistaa järjestelmää. Ja jos komission ja tilintarkastajien välillä ja kontrolloidujen entiteettien välillä on ero, mielipideeroja, niin kolmannen osapuolen tulisi voida kontrolloida tilejä. Ja jos näistä kontrolloiduista yksiköistä ja komission välisistä kiistoista tulee riitaa, niin se täytyy sitten ratkaista Euroopan, Euroopan tuomioistuimessa. Niin, me haluamme parantaa yritysten osallistumista e EU 22, Eurooppa 2020 ohjelman puitteissa näihin varoihin. Ja me pyrimme myös lisäämään naisten osuutta meidän, me, meidän täytyy äh, asettaa etusijalle erinomaisuus, mutta e, tutkimusinfrastruktuureja täytyy myös harmonisella tavalla äh, jakaa alueittain. Me emme vielä tiedä, kuka voittaa Nobelin palkinnon viiden vuoden kuluttua. Meidän täytyy kunnioittaa äh, sellaisia ohjelmia kuin ITERiä. Meidän täytyy tuplata tutkimusvoimavarat, jotta voimme saada aikaan eurooppalaisen tutkimusalueen, koska eurooppalainen tutkimusalue on kasvun edellytys ja se on myös tärkeää, jos haluamme kunnioittaa ympäristösitoumuksiamme. Kiitoksia kovasti esittelijälle. Ja nyt annan puheenvuoron komissaari Gegengingille. Olkaa hyvä. Honourable members, I would like to thank you for this opportunity to address all of... Haluaisin kiittää mahdollisuutta puhua teille kaikille ennen seitsemännen puiteohjelman loppuäänestystä huomen, huomisen aamun täysistunnossa. Seitsemännen puiteohjelman toimeenpano ja se, mitä on ehdotettunut strategiapuitteiksi yhteisiksi sellaisiksi, niin siinä on ollut pitkä sarja tärkeitä yksittäisiä askeleita. Mielestäni yksi tällainen tärkeä askel on tämänpäiväinen keskustelu. Tässä on herra Odi, varjoesittelijät, muut Itrivaliokunnan jäsenet tehneet erinomaista työtä, mutta myöskin budjettivalikunnan jäsenet. Arviointi ei ole eh, minkään arvoista, jos näistä tuloksista ei keskustella, niitä aseta kyseenalaiseksi, sitten hylätä tai hyväksytä sidosryhmien puitteissa puolella, joita näillä pyritään palvelemaan. Parlamentti on tässä prosessissa tärkeässä osassa. Se kerää yhteen laajaa kokemusta julkisesta poliittisesta elämästä, mutta muiltakin elämänaloilta on syvää tietämystä jäsenillä. Haluan esittää lyhyen alustuksen itse mietinnöstä. Ensinnäkin tämä on rikas ja kattava mietintö, joka käsittelee rakentavalla tavalla tärkeitä asioita, joita tulee esille väliarvioinnissa puiteohjelmasta. On hyvin rohkaisevaa nähdä, että väliarviointimietintö on ottanut on saanut esille vastauksia instituutioilta, ja nämä vastaukset, vaikka niissä painotetaan ajoittain eri asioita, niin ovat periaatteessa samaa mieltä päälöydöksistä ja suosituksista, joita riippumattomat asiantuntijat ehdottivat. Komissio mielellään näkee, että tämän arviointityön laatuun on tullut hyväksytyksi Euroopan parlamentissa. Komissio pani merkille, että pääkohdat, jotka otettiin esille äh, tässä mietinnössä, ovat sopusoinnussa komissionkin arvion kanssa väliraportista. Vaikka ei ehkä ole jokaisesta yhteiskohdasta kattavaa sopua, niin on tärkeää ymmärtää, että näistä tärkeimmistä asioista on yhteisymmärrys. Se, että täytyy olla kattava strategia, jotta voidaan antaa puhtia innovoinnille 2020-strategian puitteissa ja tarve saada ohjelmasta helpommin käytettävä kautta Euroopan asianosaisille ja että proseduuria täytyy edelleen yksinkertaisesti, että kaikki osallistujat voivat keskittyä luovuuteen mieluummin kuin byrokratiaan. Komissio painottaa pyrkimystään ryhtyä konkreettisiin toimenpiteisiin seitsemän puheenjohtajan jäljellä olevina vuosina, jotta voidaan toteuttaa maksimimäärä ehdotuksista, joita arvioit ovat tehneet. Kuten Odi mainitsin esimerkkinä, voidaan ottaa esille, että kolme konkreettista yksinkertaistamistointa on otettu seitsemän puiteohjelman käyttöön. Helpompi proseduuri pk-yrityksille ja halutaan varmistaa, että sääntöjä tulkitaan samalla tavalla samaan aikaan. Ne ajatukset, jotka on otettu esille tässä väliraportissa, ovat erityisen tärkeitä myös, kun suunnitellaan tulevaisuuden toimia. Tähän kuuluu se, että tarvitaan suuri hypäys eteenpäin yksinkertaistamisessa, joka saadaan mahdolliseksi yhteisillä puitteilla ja säännöksillä ja teidän niin jotta saadaan aikaan eh, käyttäjäystävällinen innovointi-ilmapiiri. Tätä taustaa vasten teidän kommenttinne tänään ja kysymykset, joita otatte esille, auttavat myöskin parantamaan meidän ymmärtämistä eteenpäin. Kiitoksia. Kiitoksia, komissaari. Nyt budjettivaliokunnan puolesta Heglund, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia äh, myös komissaarille siitä, että hän on ollut niin sitoutunut. Kiitoksia myös esittelijälle. Minä itse toimin budjettivaliokunnan esittelijänä, äh, pariesittelijänä tässä asiassa. Aivan kriittisenä ensimmäisenä tekijänä sanoisin, että meidän pitäisi arvostaa sitä, että tämä tulee ajoissa parlamenttiin, mutta muuten arvio, tai ei tule niin ajoissa, mutta muuten arvio on hyvä. Nyt on tärkeää, että me saamme paremman yhteyden tutkimuksen ja teollisuuden välillä haluaisimme myös painottaa sitä, että meidän pitää uskaltaa myös sijoittaa myös riskipitoisiin lähestymistapoihin. Ja tässä te tiedätte, että meidän pitää edistää myös sellaisia prosesseja, jotka vähentävät byrokratiaa ja meidän pitää pystyä täytäntöön panemaan myös Eurooppa 2020 strategiaa. Kiitoksia kovasti. Nyt pääsemme ryhmien puheenvuoroihin. Karvaaliolle kaksi minuuttia EPPn puolesta. Arvoisa puhemies, hyvä komissaari, haluaisin onnitella esittelijää erinomaisesta mietinnöstä ja siitä tavasta, jolla hän toimii, siitä osallistavasta tavasta. Tämä puiteohjelma on äärimmäisen tärkeä, jos haluamme olla kilpailukykyisiä ja innovatiivisia Euroopassa. Rahoitustahan täytyy vielä täytäntöön panna noin 50 prosentin verran. Ohjelma on erittäin tärkeä, koska sen tulee voida vaikuttaa Euroopan talouden elpymiseen. Haluaisin korostaa yksinkertaistamista ja varojen saatavuutta, temaattisten painopisteiden asettamista ja osallistumissääntöjen rukkaamista. Jos me haluamme yksinkertaistaa asioita ja jos me onnistumme yksinkertaistamaan asioita, me voimme tehdä myös prosesseista läpinäkyvämpiä ja selkeämpiä. Ja siksi esittelijän yksinkertaistamisehdotukset, jotka eivät tarkoittaisi sitä, että rahoitusasetukseen tulisi puuttua. Ne tulisi kuitenkin sisällyttää FP7, seitsemänteen puiteohjelmaan. Olen iloinen niistä toimista, joihin komissio on jo ryhtynyt. Toiseksi tulisi korostaa enemmän niitä temaattisia alueita, jotka ovat tärkeitä Euroopalle, kuten energia, turvallisuus, ympäristö ja terveys. Ja kolmanneksi, osallistumissääntöjä tulisi rukata niin, että voisimme ottaa huomioon uudet haasteet. Tällä tavalla nuoret tutkijat ja pk-yritykset osallistuisivat Hanakammin ohjelmiin. Ja lopuksi olen erittäin tyytyväinen niihin suuntaviivoihin, joita on asetettu seuraavaa tutkimuksen puiteohjelmaa silmällä pitäen. Haluaisin myös sanoa, kuinka tärkeää on kasvattaa tiedebudjettia ja tutkimusbudjettia seuraavan budjettikauden aikana, vai sillä tavalla Euroopasta tulee vauraampi. Tora ja... Kiitoksia. Nyt. S ja D. Ryhmän puolesta Thompson minuutti. Fru forman, fru kommissär, Kiitoksia puhemies. Kiitoksia myös komissaarille. Hyvät kollegat, haluaisin kiittää ensimmäiseksi edustaja Odita erinomaisesta yhteistyöstä valmistelussa. Meillä oli valtavia haasteita. Edessämme ne liittyivät Kiinaan, Brasilian, jotka ovat kehittymässä mutta meidän pitää pystyä paremmin luomaan työllisyyttä, kasvua tutkimuksen ja innovaation avulla. Muuten me jäämme jälkeen. Meillä on edelleen paljon tehtävää edessämme. Tässä on kolme prioriteettia. Ensinnäkin pitää yksinkertaistaa menettelyä, pitää poistaa byrokratiaa ja Lisäksi pitää edistää tutkijoiden vapautta. He voivat valita oman tutkimusalansa ja joustavuutta pitää lisätä myös niin, että me voimme joustavammin ajatella tulevaisuutta ja tällä tavoin saamme horisontaalisen lähestymistavan. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi liberaalien puolesta Riis, kaksi minuuttia. Seitsemäs tutkimuksen puiteohjelma on maailman yksi tärkeimmistä vuosille 2007 ja 2013 4,6 miljardia ja ohjelmia on lukuisia. Nyt pitäisi tietää, onko ohjelma todellakin tämän investoinnin mittainen, onko se yhtä tehokas. Ja on totta, että Eurooppaalla menee hiukan huonosti. Se ei onnistu toimimaan niin hyvin kuin se voisi. Ja tutkimuksen ja kehityksen alalla meillä on myös selkeä pohjoinen eteinen jakauma. Kun esittelijä viittasi siihen, kuinka vaikeaa PK-yritysten tutkijoiden on päästä käsiksi eri ohjelmiin. Toki optimisminkin on syytä, koska neuvosto, parlamentti ja neuvosto neuvosto ovat kaikki tietoisia siitä, että meidän täytyy suunnata tutkimusta ja Euroopan inno, eurooppalaista innovaatiota kohti yhteiskunnan ha, suuria haasteita kohti. Puhun muun muassa äm, ilmastonmuutoksesta, energiaa, turvallisuudesta. Fukushiman jälkeen tämä on erittäin tärkeä huomioon ottaa myös e, terveys on tärkeä haaste, E. kolibakteeri, ehekbakteeri on sen osoittanut. Eli olen yhtä mieltä Odin kanssa siitä, että meidän täytyy asettaa selkeät prioriteetit, äh, riittävän rajoitetut, siis hyvin rajatut äh, prioriteetit, niin että me voimme äh, saavuttaa ne tärkeät tavoitteet, joita meillä on. 20 miljardia on vielä kolmea jäljellä olevaa vuotta varten. Ja olisi hyvä tietää, minkälaisille aloille, esimerkiksi nanoteknologia on sellainen ala, johon meidän, meidän tulisi investointia. Myös elektroniikka, uudet materiaalit, uudet energiat. Euroopan unionin lopetan kohta, Euroopan unionin täytyy ottaa ohjat käsiinsä ja olla etulinjassa. Kiitoksia, sanoo puhemies. Ja nyt puheenvuoron saa ESR-ryhmän puolesta Nikki Ford. Minuutti, puolitoista minuuttia. Kiitoksia. Tutkimus äh, ja äh, innovaatio edistävät äh, kasvua. Olen nähnyt erinomaista tutkimusta, joita EU rahoittaa sekä teollisuudessa ja myös yksilötasolla. Siitä huolimatta Euroopan puiteohjelma on kuulemma maailman byrokraattisin ja komission jäsen edelleen olen sitä mieltä, että yksinkertaistamista voidaan vielä e, edistää. Rahat ovat tiukalla ja niitä pitää saada myös tutkijoille. Ei ei kaikkea voida rahoittaa ja tietenkin lisäarvoa on vaikea mitata, mutta minä en usko, että Euroopan yhtenäinen järjestelmä, jolla arvioidaan edistystä, on ainoa tie eteenpäin. Me tarvitsemme sellaisia eh, tutkijoita, jotka voivat eh, olla päteviä myös maailmanlaajuisella tasolla. Me osaamisperiaatetta ei pidä vaarantaa. Nyt tässä halutaan tukea yksittäisiä tutkijoita. Jos nyt halutaan tukea ainoastaan tiimihankkeita, se ei riittävästi nosta esiin yksilötason osaamista. Minä haluaisin nähdä lisärahoitusta tutkimukselle, mutta ei ole mitään pohjattomia pankkitilejä ja minä eh, tuen kyllä sitä, että ilman, että sitoudutaan, rahaa ei tule. Meidän pitäisi saada raha toimimaan järkevämmin niin, että meillä on paremmat julkiset halkinnatkin. Kiitos. Paljon kiitoksia. Ja seuraavana edustaja Matias, olkapa hyvä. Puolitoista minuuttia. Kiitos Minä haluaisin myöskin kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä, suuresta yhteistyöstä. Hän on myös osoittanut suurta avoimuutta arvioidessaan tätä seitsemättä puiteohjelmaa. Sen minä haluaisin korostaa tätä yksinkertaistamista, kun puhutaan uudelleen jakamisesta. Se on myös mainittu mietinnössä. Minä olen sitä mieltä, että tutkimus ja innovaatio ovat keskeisiä panoksia, jos me haluamme ajatella oikeudenmukaisempaa ja kestävämpää kehitysmallia. Sen takia me emme voi sallia joitakin, joitakin asioita. Siellä on joitakin jotka, asioita, jotka ovat vanhentuneita, on liian paljon, liian suurta keskittymistä investointirahojen jakautumisessa. Jotkut investointikeskukset, suuret teollisuuden alat voivat päästä tutkimuksen piiriin paljon nopeammin. Me emme voi säilyttää tätä mallia. Meillä pitää olla parempi jäsenvaltioiden osallistuminen ja eteläisten maiden osallistuminen, jotka tarvitsevat eniten tätä rahoituksen piiriin pääsyä. Toisaalta olen sitä mieltä, että tämä osallis, tämän osallistumisen tulisi mennä pidemmälle yhteis, kansalaisyhteiskunnan osallistumisen ajattelen myös PK-yrityksiä kolmantena. Jos ajatellaan tutkimustyön väliaikaisuutta, me emme voi suorittaa loistavaa tutkimustyötä, jos emme tarjoa tutkijoille joissakin maissa Euroopassa loista mahdollisimman hyviä työolosuhteita. Haluan kiittää vielä kerran tästä esittelijä tekemästään työstä. Kirja Isabella, jäänä lepto, parakalo. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Savela, yksi minuutti. Kiitos. Haluaisin kiittää herra Rodia erinomaisesta mietinnöstä. Tämä seitsemäs puiteohjelma on yksi suurimmista tutkimusohjelmista maailmassa ja on tärkeää, että tehdään sen puolivälin arviointi. Ensiksi olen iloinen havaittuani, että pyritään entistä suurempaan yksinkertaisuuteen ja erityisesti mitä tulee rahoitusmekanismeihin. Toiseksi on tärkeää, että tarkastellaan sitä, kuinka vähäisessä määrin pk-yritykset osallistuvat tutkimuksen puiteohjelmaan. Tätä pitää parantaa, koska tulevaisuuden työpaikkojen luominen Euroopassa on nimenomaan riippuvainen pk-yrityksistä. Tämän lisäksi haluaisin todeta, että keskipitkällä tähtäimellä olisi järkevää kehittää mekanismi, jolla arvioitaisiin edistystä innovaatiopolitiikoissa kaikkialla EU:ssa. Lopuksi minun täytyy todeta, että seitsemännen puiteohjelman rahoituksen äh, tai rahoituksesta päätettäessä täytyy ottaa huomioon Eurooppa 2020 strategian tavoitteet ja taata tarvittava rahoitus. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Roil, olkaa hyvä. Kiitoksia. Alkuun kiitokset kollega Odile ja muille, jotka ovat kantaneet kortensa kekoon tässä työssä. Tällainen arviointi on tietenkin tärkeää silloin, kun halutaan tietää, miten jatkossa tulisi toimia. Ja olemme varmaankin kaikki samaa mieltä siitä, että Euroopan tulevaisuuden kannalta on tärkeää, että tutkimukseen investoidaan, mutta olemmeko valmiita myöskin ryhtymään tuumasta toimeen? Se kuvastuu seuraavan kauden alkaessa. Olemmeko riittävän rohkeita toimimaan siten, että annamme tälle toiminnalle riittävästi varoja käytettäväksi? Kaikki puhuvat sen puolesta, mutta ei se helppo tehtävä ole. Ja miten voisimme näitä käytettävissä olevia varoja käyttää mahdollisimman tehokkaasti? On toki hienoa, että me olemme tässä yhteydessä korostaneet, niin kuin kollega Kavaljon mietintöä käsiteltäessä, juuri yksinkertaistamisen periaatetta, eli että toimimme nopeammin, tehokkaammin, yksinkertaistetummin ja niin, että saamme parempia tuloksia aikaiseksi. Me tarvitsemme siis yhtäältä riittävästi varoja tämän viimeksi mainitsemani asian lisäksi. Toisin kuin eräät kollegat, niin sanoisin, että meidän ei tulisi jakaa varoja siten, että kaikille vähän. Ei se ole oikea tapa jakaa tutkimusmäärärahoja. Meidän täytyy katsoa, missä saadaan parasta vastinetta varoille. Ja se on valitettavasti sellainen fakta, että kaikki eivät voi saada yhtä paljon varoja käyttöönsä. Joten tehtävämme on vain varmistaa, että ne jäsenvaltiot, jotka eivät ole laadullisesti vielä riittävän korkealla tasolla, pystyisivät kehittämään itseään. Tietenkin me tarvitsemme uusia välineitä, se nyt näyttäisi olevan sanomattakin selvää. Eli me kaipaamme sellaista välinettä, jolla voidaan varmistaa, ei että kaikki saisivat yhtä paljon varoja, vaan että kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet kehittyä. Ja on tietenkin selvää, että meidän täytyy priorisoida. Meidän täytyy keskittyä keskeisimpiin, tärkeimpiin alueisiin, koska jos kaikki voivat lisätä tähän jotain, niin silloin tämä kyllä leviää käsiin. Meidän täytyy olla rohkeita sanoa, että mikä on hyvä tutkimus- ja tukikelpoinen aihealue. Kiitoksia. Kiitos paljon. Seuraavaksi yksi minuutti. Kiitos paljon puhemies. Mihin asti tämä seitsemäs ohjelma on muuttunut todellaksi heikkouksien linnakkeeksi, jossa on voitu identifioida kahden järjestelmän puutteet. Olisi aika mahdotonta harjoittaa perustutkimusta. Ja sen takia tämä virastokin on todennut, että tulevaisuudessa pitää paremmin kytkeä yhteensä kohesio ja tietotaito. Meidän täytyy kannustaa Marie Curien toimintaa. Silloinhan voidaan saada suurempia tuloksia aikaan. Meidän täytyy saada myös pk-yritykset paremmin mukaan. Ja olemme huomanneet, että se on menestyksellistä, eli 15 prosentilla voidaan parantaa tuloksia, jos yksinkertaistamme tätä. Saamme myös yksityissektorin paremmin mukaan, mutta mikä on vielä heikkous? Ei ole kriisi, vaan nämä instrumentit ne, ne, ne ovat parannettavissa. Mutta edustaja Odi, olen aivan varma, että kun, kun me olemme käyneet tämän väliajan tarkistuksen läpi, niin meillä on loistava paperi käsissämme vielä jatkossa. Kiitos paljon. Sen jälkeen edustaja Panajotov, kaksi minuuttia. Kiitos, hyvät kollegat. Aluksi haluaisin kiittää asiantuntijoita ja mietinnön esittää esittelijää, herra Odio. Tämä on erittäin tärkeä asia. EU EUn täytyy tehdä tällaista toimintaa, että se voi saavuttaa Lissabonin strategian tavoitteet. Tutkimuksessa ja innovoinnissa on edelleen asioita, joiden kohdalla EU voi olla ylpeä johtajuudestaan. Tästä huolimatta EUlla on useita haasteita joita sen kilpailijoilla ei välttämättä ole. Ja EUn täytyy tehdä kaikkensa, jotta se pysyy kilpailussa mukana. Erityisesti uusiutuvien energialähteiden tutkimus ja eurooppalainen lainsäädäntöympäristö on usein kehittymisen ja innovoinnin esteenä. Ja myös vanheneva väestö EU:ssa on haaste. Se on EUlle tyypillinen ilmiö. Näistä huolimatta Eurooppa tekee hyvin kunnianhimoista tutkimusta muun muassa ympäristön suojelun alalla. EUlla on myös hyvät sosiaaliset standardit ja se kunnioittaa työntekijöiden oikeuksia. Näistä voimme olla ylpeitä ja voimme olla ylpeitä arvoistamme ja täytyy pitää kiinni niistä eikä antaa globalisaatio vaikuttaa niihin liikaa. Minusta me voimme olla kaikista kestävin tietoon perustuva talous maailmassa kunnioittain eurooppalaisia arvoja. Minä uskon, että tämä kääntyy voitoksemme tulevaisuudessa. Kiitos. Kiitos paljon. Kiitos paljon. Sen jälkeen edustaja Zobro, kaksi minuuttia. Kiitoksia, rouva puhemies. Innovaation lisääminen on yksi perusperiaate, jolla juuri kriisin aikana kasvua voidaan edistää. Ja olen tyytyväinen siihen, että esittelijä on tämän perusperiaatteen huomioinut tekstissään. Mutta tietyt asiat ovat tulleet käsiteltyä aika lailla pintapuolisesti. Minun mielestäni meillä ei ole riittävästi varoja innovointiin, ainakaan uusissa jäsenvaltioissa. Tämä on tietenkin tyrmistyttävää, varsinkin kun verrataan uusien ja vanhojen jäsenvaltioiden saamia varoja. Ja yksi ongelma tähän puiteohjelmaan liittyy, eli tämä epätasapainotila. Enkä usko, että sitä kautta voidaan kestävältä pohjalta kehittää Euroopan unionin tutkimustoimintaa. Meillä on olemassa yli 80 miljardia euroa ja siihen lukuun ei juurikaan kosketa, sitä ei tulla kasvattamaan, joten meidän tulisi mielestäni panostaa siihen, että varat jaetaan oikeudenmukaisemmin, huomioiden juuri uusien jäsenvaltioiden tarpeet, koska tämähän tarjoaa erinomaisia mahdollisuuksia uusille jäsenvaltioille. Ja sielläkin tutkimus- ja kehitystoimintaa tulisi edistää, koska siitä on hyötyä koko unionille. Tutkimustoiminnan rahoittaminen keskittyy erityisesti PK-sektoriin mutta kun katsotaan tämänhetkistä kriisiä, niin PK-yritysten on vaikea saada invoititarkoituksiin lainavaroja. Tämä täytyy ottaa huomioon silloin, kun me yritämme yksinkertaistaa PK-yritykselle myönnettävien lainojen myöntämismenettelyjä. Eli yksinkertaistamista kaivataan. Kiitos paljon. Rouva Sartori, kaksi minuuttia. Kiitos, arvoisa puhemies. Minäkin haluaisin kiittää herra Odia ja itse asiassa koko teollisuusasiain valiokuntaa tekemästään erinomaisesta työstä. Haluan myös kiittää siitä, että näin tärkeästä aiheesta on herätetty keskustelua. Minulla on yksi asia kuitenkin, jonka haluaisin nostaa keskusteluun. Sitä ei ole vielä mainittu. Ja kyse on siitä, että meidän tulisi nyt tunnustaa, kuinka jäljessä me olemme Euroopassa, kun ajattelemme tutkimusta ja innovaatiota. Me olemme saavuttaneet paljon, mutta meidän täytyy nyt tunnustaa tosiasiat ja erityisesti se, että tietyillä tutkimusaloilla me olemme jääneet pahasti jälkeen. Emme ainoastaan perinteistä kilpakumppaniamme Yhdysvaltoja, vaan myös muita tutkimusmaita, kuten Kiinaa. Minä olen sitä mieltä, että ellei Eurooppa halua nyt näivettyä tutkimuksen saralla, sen pitäisi investoida entistä enemmän tutkimukseen ja innovointiin. Tämä on tärkeä valinta. Ja tämä ei kosketa ainoastaan meitä tässä salissa tänä iltana, vaan kyse on paljon laajemmasta kokonaisuudesta ja tämä viesti välitettäköön myös rahoituskehysten laatioille. Tutkimukseen täytyy osoittaa riittävästi voimavaroja Euroopan tasolla. Kunhan olemme tietoisia näistä ongelmista ja tunnustamme tosiasiat, niin silloin me voimme, aivan kuten monet muut kollegat ovat todenneet, voimme yksinkertaistaa tutkimusta, koordinoida tutkimusrahoitusta paremmin, kehittää tutkimusta Eurooppa 2020-ohjelman mukaisesti. Tähän liittyy kaksi peruslinjausta. Ensimmäiseksi PK-yritysten tutkimuksen edistäminen ja tätä täytyy erityisesti kehittää ja tähän tulee panostaa. Meidän täytyy panostaa PK-yrityksen PK tutkimukseen. Kiitoksia Rova Trotman yksi. Rouva komissaari, rouva puhemies, minä haluan kiittää edustaja Odia, että hän ottaa tähän keskustelun kaikki keskeiset tekijät mukaan. En palaa siihen, miten hän, tässä on arvioitu seitsemättä puiteohjelmaa jos on, ei ole ehkä tarpeellinen, liian monimutkainen byrokraattinen. Haluan puhua kahdesta asiasta innovaatiosta. Parlamentti on sitoutunut lähtemään liikkeelle, mutta sitä ei pidä tehdä perustutkimuksen kustannuksella. Me tiedämme hyvin, mitä tuloksia on saatu aikaan. Ensin tietoa ja sitten mahdollisuudet arvottaa ja arvioida tulokset talouden mukaan ja myös ehkä te teollisuuden mukaan meidän täytyy erottaa ensin perustutkimuksen instrumentalisointi ja sen jälkeen arvottaminen. Toisiksi rahoitus. Mehän olemme kaikki samaa mieltä, että budjetin pitää olla meidän tavoitteemme tasolla, kunnianhimoisten tavoitteemme tasolla. Meidän pitää olla innovoivia, samalla meidän pitää olla koherentteja, ei pidä moninkertaista instrumenttia, niiden pitää olla tehokkaampia. Tässä mielessä tämä rahoitusmekanismi, joka perustuu riskinjakoon, todella tehokas, mutta pitää olla myös inklusiivinen lähestymistapa ja ajatellen PK-yrityksiä ja perustutkimusta haluan, että komissio ryhtyy todella toimeen, jotta selvitetään kaikki riitakysymykset ja otetaan huomioon tämän mietinnön asettamat ehdotukset. Kiitos Rova Trotman. Sen jälkeen Rova Jordan Sigel, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia laajentumisen myötä monimuotoisuus on lisääntynyt unionin alueella. Ja nyt herääkin kysymys siitä, että onko seitsemäs puiteohjelma riittävä tämän monimuotoisuuden heijastamiseksi. Voidaanko näin tehokkuutta parantaa Euroopan unionin alalla? Tutkimus on osoittanut, että alueellisesti on olemassa selvästi epätasapainotilaa havaittavissa ja erityisesti tämä korostuu niissä maissa, jotka ovat liittyneet unionin jäseniksi vuonna 2004 ja 2007. Ja me tiedämme, että jotkut, joistakin jäsenvaltiosta ei juurikaan löydy projektien koordinaattoreita. Mitä tulee seitsemänteen ohjelmaan, niin siinä panostetaan laatuun ja me voimme kyllä sanoa, että ne alueet, jotka eivät ole juurikaan edustettuina näissä ohjelmissa, niin niissä tutkimus ei ole kovinkaan tehokasta, mutta minun mielestäni näin ei voida suorata kädetä sanoa. Ja tästäpä syystä pyytäisinkin komissiota tarkastelemaan tilannetta uudestaan, eli arvioimaan sitä ja niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tähän tilanteeseen. Miksi EU on jäänyt taka-alalle? Syynä on se, että meiltä ei löydy riittävästi varoja tähän toimintaan. Me tarvitsemme varoja esimerkiksi rahoista. Meidän mielestämme meidän ei tulisi toimia siten, että varojen jako johtaisi toisten alueiden mm, kärsivään tilanteeseen. Meidän täytyy todellakin vaatia komissiota puuttumaan tilanteeseen ja tarkastelemaan sitä, että miksi uusista jäsenvaltioista vain hyvin harva koordinaattori ja tutkija osallistuu näihin ohjelmiin. Kiitoksia. Grazie, la parola. Kiitos. Annan puheenvuoron edustaja Korea de Campokselle yhdeksi minuutiksi. Signora Presidente, signora Commissaria, Kiitos, rouva puhemies, rouva komissaari. Haluan ensiksi onnetella herra Audia hänen loistavasta mietinnöstään vaikkakin myöhäinen arviointi asettaa nämä tämän seitsemän puiteohjelman hyvän valon. Meidän täytyy yksinkertaistaa tätä byrokratiaa liikaa instrumentteja, liian monimutkaisia rakennelmia. Ja jos me haluamme tässä tahdissa toteuttaa budjetin asettamia e- e- raameja, niin silloin me emme onnistu siinä. Meidän täytyy ajatella silloin, kun se suuren luokan äh, hankkeista. Meillä on myös paljon tässä positiivisia, mm, positiivisia hankkeita. Monet tieteelliset yksiköt ja ryhmät ovat todenneet sen Euroopan neuvoston tutkimustyöryhmä. Meillä on mitä löytää parempi tasapaino, mutta täytyy myös kehittää painopistealueita paremmin, pitää yksinkertaistaa, sen jälkeen edistää tieteellisen tutkimustyön panostusta joissakin, ei vain joissakin maissa, vaan koko Euroopassa täytyy paremmin linkittää puiteohjelma ja instrumentit, jotka on suunnattu PK-yritysten olosuhteiden parantamiseen. Meidän täytyy myös muistaa, että meillä on myös Eurostar-ohjelma, jota täytyy laajentaa. Rubig per... Kiitos. Nyt puheenvuoron edustaja Rybihille kahdeksi minuutiksi. Kiitos rouva puhemies. Kyse lienee yksinkertaisesti siitä, että meidän tulee vahvistaa tutkimusyhteisöä ja sillä tavoin vahvistaa Euroopan kilpailukykyä kansainvälisessä kilpailussa. Ja tulisi pohtia, mitä omia varoja voisimme allokoida seitsemänteen puiteohjelmaan. Ja minä haluaisin komission edustajalle sanoa, että päästökauppajärjestelmästä saadut varat voitaisiin käyttää aiheen tutkimukseen, jotta voisimme ratkaista nämä ongelmat. Kyse on ongelmasta, nimittäin tämä älykäs energiaohjelma on hajautunut niin laajalle, että on vaikea sitä ehkä käyttää ja meidän tulisi tämä valjastaa ympäristötavoitteisiin. Ja näin ollen olisi syytä ottaa tämä asia keskustelun komissiossa sekä valtiovarainministeriöissä. Ja sitten tämä CHIP, tämä CHIP-ohjelma, niin siinä pitäisi tieto- ja viestintäteknologiaa käyttää siten, että asianmukaiset laitteistot ja ohjelmistot ovat olemassa, jotta tutkimusta voidaan tehdä parhain mahdollisin välinein. Ja sitten nämä lasikuituyhteydet, satelliitti, yhteydet ja niiden ympärille syntyvät klusterit olisivat tärkeä tehtävä. Ja tietysti eurooppalainen teknologiainstituutti tässä yhteydessä on tärkeää pohtia, mitä sisältöjä seitsemän, seitsemännessä puiteohjelmassa, CIP-ohjelmassa on, ja niiden pohjalta sitten ohjata myös koulutus- ja opetuspolitiikkaa. Nimittäin me tarvitsemme opettajia ja professoreita, jotka ovat näistä asioista tietoisia. Ja sitten Euroopan tutkimusneuvosto tekee toki tärkeää työtä, mutta tässäkin työskentelyä tulisi nopeuttaa ja tutkimustuloksia tulisi jakaa paremmin Tämän lisäksi haluaisin kiittää vielä herra Odia erityisesti siitä, että hän on nostanut PK-yritysten aseman näin keskiön. Ja Rova de Campo sanoikin, että Eurostar-ohjelma on tästä hyvä esimerkki. Se voisi olla hyvä tulevaisuuden projekti. Grazie, la parola Kiitos paljon. Annan puheenvuoron edustaja Enciulle. No, Paljon kiitoksia, rouva puhemies, hyvä komissaari. Alkuun onnittelisin edustaja Odiita hänen erinomaisesta työstä. Te olette tehneet erinomaista työtä ja minun mielestäni tarkoituksenahan nyt on varmistaa taloudellinen kilpailukyky. Paremman koordinoinnin ja synergian kautta yhteistyössä rakennerahastojen kanssa voidaan saada yksinkertaistamista aikaiseksi, varsinkin jos tiettyjen jäsenvaltioiden toimintamahdollisuudet ovat tällä hetkellä rajalliset. Jäsenvaltioiden täytyy tehdä yhteistyötä eikä kilpailla toisiaan vastaan. Tähän asti Tähän sitä tilannetta voidaan parantaa yksinkertaistamistoimenpitein. Arvoisa komissaari, te olette sanoneet, että meidän täytyy vähentää byrokratiaa. Me tarvitsemme yksinkertaisia selkeitä sääntöjä, joita noudatetaan sataprosenttisesti. Ja nyt minä toivon, arvoisa komissaari, että me voimme todellakin vastata näihin haasteisiin. Eli tuumasta toimeen, kiitoksia. Kiitoksia. Annan seuraavaksi puheenvuoron edustaja Van Nistelroille. Kaksi minuuttia. Kiitoksia, rouva puhemies, hyvä komissaari, arvoisa kollega Odi. Nyt on hyvä katsoa hiukan taaksepäin, mitä on saatu aikaiseksi. Ja kun katsoo taaksepäin, niin on havaittavissa, että kyllä meillä tehdään korkean tason tutkimustyötä, mutta sen tuotteistaminen on hankalampaa. Varsinkin kun katsotaan, kuinka paljon patentteja vuosittain saadaan aikaiseksi, niin niistä pitäisi saada Euroopassa myöskin lisäarvoa aikaiseksi. Meidän tulisi todellakin kouluttaa ihmisiä siten, että se hyöty myöskin kiteytyisi Euroopassa. Kyse on tietenkin laadusta, mutta sen pitää olla vakaalla pohjalla olevaa laatua. Me tarvitsemme todellakin sellaista laadullista toimintaa, joka näkyy myöskin konkreettisena tuloksena alue- ja paikallistasolla. Meidän mielestämme ei ole järkevää, että me keskitymme vain ainoastaan tiettyihin metropoleihin, vaan meidän täytyy varmistaa siten, että tutkimuksen kautta saada laaja-alaisesti myöskin innovointia aikaiseksi. Te viittasitte tähän tutkimus- ja innovointiunioniin. Se on hyvä asia ja minä uskon, että tähän voidaan käyttää esimerkiksi rakennerahaston varoja. Minun mielestäni tätä kautta voidaan, siis erikoistumalla voidaan kehittää juuri heikommassa asemassa olevia alueita. Mutta siihen ei tulisi käyttää vain ainoastaan EUn varoja, vaan myöskin kansallista panostusta. On tietenkin selvää, että taakkakin jaetaan tasapainoisesti. Eli tämä EIBn e- e- e riskinjakojärjestelmä on toiminut erittäin hyvin tähän asti ja tietenkin meidän täytyy vähentää byrokratiaa. Me tiedämme, että byrokratia aiheuttaa suuria ongelmia yrityksille. Se on selvää, että tällainen järjestelmä ei voi toimia, mutta haluaisin kuitenkin kiittää tästä väliaikaiskertomuksesta ja raportista ja toivottavasti siitä syntyy todellakin uraa uurtavia tulevaisuuden, hyviä tulevaisuuden näkymiä. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Marcin Kiewicz, puolitoista minuuttia. E, Rouva puhemies, arvoisa komission jäsen, aluksi haluaisin kiittää esittelijää tekemästään työstä ja haluaisin kiinnittää huomiotanne seuraaviin tosiasioihin. Meidän tulee yksinkertaistaa kaikkien ohjelmien sääntöjä ja menettelytapoja, joilla tutkimusta ja innovointia tuetaan. Ja meidän tulee myös tukea uusista jäsenmaista tulevia tutkijoita ja heidän osallistumistaan suuriin tutkimusprojekteihin. Meidän tulisi kaikin tavoin edistää tutkimusaluetta ja innovointia. Jos meillä olisi yhteiset rahoitusvälineet käytössä, ne palvelisivat kaikkia asianosaisia ja näin pystyisimme keskittämään tutkimusta markkinoiden ja sosiaalisten näkökohtien mukaisesti. Meidän tulisi kiinnittää huomiota myös mikroyrityksiin ja rohkaista teknologisten alustojen ja klustereiden kehittämistä. Toiseksi haluaisin todeta, että Euroopan alueet ovat hyvin erityyppisiä, mitä tulee innovoinnin tasoon niillä. Ja tätä kuilua pitäisi kaventaa. Tämä ongelma pitäisi ainakin ottaa huomioon, kun rahoitusta suunnataan. Me emme saa unohtaa sitä, että synergioihin pitäisi aina pyrkiä kansallisella, alueellisella ja eurooppalaisella tasolla. Joten säätäkäämme yhteiset säännöt menettelytapoihin yhteinen rahoitus ja näin voisimme saada aikaiseksi avoimemman järjestelmän. Toivon, että voimme oppia näistä tulevaisuutta silmällä pitäen. Kiitos. Annan puheenvuoron edustaja Högmarkille puolitoista minuuttia. Rouva puhemies, alkuun onnittelut esittelijälle tästä erinomaisesta työstä. Kolme asiaa mielestäni tulisi korostaa tässä keskustelussa. Ensinnäkin meidän täytyy yksinkertaistaa, vähentää byrokratiaa. Näin sanottiin jo silloin, kun aloitimme työt seitsemännen puiteohjelman tiimoilta sen byrokratiaosuus hei, pieneni. Tämän kaikki tietävät, mutta työmaata vielä riittää. Minä uskon, että me voimme luottaa enenevässä määrin yliopistoihin. He eivät tule näitä rahoja noin vaan tuhlaamaan. Ja mitä tulee sitten tähän laadulliseen aspektiin? Yhteisen ponnistelun tarkoituksena on saada todellista eurooppalaista lisäarvoa aikaiseksi. Kaikki jäsenvaltiot panostavat tutkimus- ja kehitystoimintaan, ja niin kuin jo kuulimme, meillä on olemassa myöskin rakennerahastoja. Ja mitä tulee tähän tutkimusohjelmaan, jos me emme panosta laatuun, niin silloin me menetämme johtoasema mahdollisuutemme. Ja sitten mitä tulee liikkuvuuteen, niin todettakoon, että Liikkuvuus tarjoaa mahdollisuuden työn laadun parantamiseen ja on hienoa, että esittelijä on huomioinut tämän tutkimusvoucher-ajattelun, eli että tutkijat voivat liikkua vapaasti. Ja vielä kerran haluaisin kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä. Kiitos. Grazie. Ora il Kiitos. Nyt siirrymme Catch the Eye-menettely. Minulla on kymmenen puheenvuoropyyntöä listalle. Annan ensin, pyrin antamaan kaikille puheenvuoron, mutta pyydän teitä noudattamaan teille varattu aika, eli minuutti. Ja edustaja Kelly aloittaa. Uh, kiitos rouva puhemies ja kiitos äh, arvoisa komission edustaja. Tässä tuli erittäin tärkeitä asioita esille. Ja minusta kaikkien parlamentin jäsenten täytyy näissä asioissa osoittaa yksimielisyyttä. Esittelijä ansaitsee kiitoksensa tästä, mutta aivan kuten tässä todettiin, niin on hyvä, että on nostettu esille vain perusasioita. Ensiksi pitää yksinkertaistaa. Yksinkertaistamista täytyy todella tehdä ja on hyvä, että komission edustaja sanoi, että rahoitus asetuksesta tulee käyttäjäystävällisempi. Näin tutkijatkin saavat siitä täyden hyödyn ja meidän tulee valita parhaat tutkijat Eurooppaan, jotta he myös saavuttavat tuloksia. Lissabonin strategiaa täytyy pitää silmällä, sillä ainoastaan hyvällä tutkimuksella me voimme parantaa Euroopan kilpailukykyä. Sitähän Eurooppa tarvitsee. Grazie, la parola on Des. Kiitos, edustaja Des. Non c'è la parola all'onorevole Luan. Ei hän ole paikalla, edustaja Luan. Doamna doamna comisar, stimați colegi, în context... Arvoisa puhemies, hyvä komissaari, arvoisat kollegat. Ottaen huomioon EU 2020-strategian tavoitteet, niin tutkimuspuiteohjelman pitää vastata nykyisiin haasteisiin. Meidän täytyy varmistaa, että PK-yritykset saavat varoja helpommin käyttöön, jotta he voivat tarjota uusia palveluja ja tuotteita kansalaisille. Yhteisrahoituksen merkitys korostuu, tiedonsaannin merkitys korostuu. Meidän täytyy varmistaa, että nämä periaatteet toteutuvat, sillä jos emme näin voi toimia, niin silloin emme tarjoa PK-yrityksille tyydyttäviä toimintamahdollisuuksia. Tästäpä syystä onkin tärkeää, että me korostamme aluetason tutkimustoimintaa. Meidän täytyy panostaa moninväliseen tutkimuskumppanuuteen mitä erinäisimmin toimenpitein. Me emme voi saavuttaa tuloksia ilman selkeitä pelisääntöjä ja ilman toimivia toimintavälineitä. Kiitoksia. Kiitos. Edustaja uh, uh, President. Kiitos rouva puhemies. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää ja komissiota. Ja kuten molemmat tahot sanoivat, tutkimus ja innovointi ovat tärkeitä elementtejä Euroopan taloudelliselle tulevaisuudelle. Ja Walesissa esimerkiksi monet yliopistot hyödyntävät eurooppalaista tutkimusrahoitusta, ja siksi on tärkeää, että me pidämme kiinni riittävästä rahoituksesta tutkimukselle ja innovoinnille EUn budjetissa. Ja tämä täytyy ottaa huomioon budjetista keskusteltaessa. Tänään iltapäivällä keskustelussa nousi esille hyvin tärkeitä elementtejä, ja niistä kiteytyy juuri tämä yksinkertaistamisen tarve. Yhteiset säännöt täytyy laatia. Ehkä aina ei kannata könttäsummia ottaa käyttöön joissakin kohdissa. Ehkä tarvitaan tiettyä joustavuutta kuitenkin ja tapauskohtaisuutta. Meidän tulisi keskittyä tuloksiin. Tulokset ovat tärkeitä. Mutta tutkimus ja innovointi vaativat myös sitä, että täytyy ottaa riskejä. Aina ei voida olla varmoja. Ja lopuksi tuen sitä, että luodaan paremmat yhteydet yliopistojen ja elinkeinoelämän välille, jotta voidaan todellakin tutkimustuloksia hyödyntää. Kiitos. Grazie, la parola. Kiitoksia. Sen jälkeen edustaja Tikau. Doamnă președintă, doamnă comisar, competitivitatea Uniunii... Rouva puhemies, hyvä komissaari, EUn kilpailu kilpailukyky ei ole mikään vaihtoehto, vaan meidän täytyy olla kilpailukyky ja tästäpä syystä meidän täytyy panostaa tutkimus- ja kehitystoimintaan. Mutta on valitettavaa, että ne, jotka hyötyvät ohjelmista, ovat voineet käyttää eri varoja eri lähteistä, mutta valitettavasti näihin, näihin varoihin pääsee käsiksi vain monimutkikkaiden erilaisten menettelyjen kautta ja se aiheuttaa tietenkin hankaluuksia varojen hakijoille. Tutkimuksen ja innovoinnin lisääminen onnistuu EU-ssa vain ainoastaan konvergenssin ja byrokratiaa leikkaamalla ja pk-yritysten toimintamahdollisuuksia parantamalla. On selvää, että kriisistä johtuen jäsenvaltiot ovat vähentäneet koulutus- ja tutkimuspuiterahoja, mutta me todellakin toivomme, että koulutukseen panostettaisiin enenevässä määrin, koska sitä kautta voidaan varmistaa, että tutkimustoiminta on laadukasta. Vielä kerran kiitokset esittelijä Odille. Kiitokset siitä, että hän hyväksyi omat tarkistukseni, eli että pyydetään komissiota panostamaan enenevässä määrin GNSS-projekteihin. Kiitoksia. Kiitos. Sen jälkeen edustaja Gallagher. Kiitos, rouva puhemies. Uskon, että tämä mietintö saa taakseen laajan kannatuksen kaikissa parlamentin ryhmissä. Avainkohta tässä mietinnössä on se, että Eurooppa pitää saada tutkimuksen, innovoinnin ja tieteen kärkeen. Tämä on tärkeää, koska ilman tutkimusta Meistä ei voi tulla huomisen innovoijia. Tutkimusta tarvitaan hyvien työpaikkojen luomiseen, työllisyyden ylläpitämiseen ja kilpailukyvyn säilyttämiseen. Näitä tarvitaan kilpailussa kehittyviä talouksia vastaan. Meidän täytyy vahvistaa yksityistä sektoria, joka mielestäni on talouden veturi. Kumppanuuksia täytyy vahvistaa, jotta myös PK-yritykset pääsevät mukaan tutkimushankkeisiin. Tätä täytyy rohkaista. Byrokratiaa pitää vähentää minimiin. EUn valtioiden ja hallitusten päämiehet ovat korostaneet tutkimuksen merkitystä ja kun he tapasivat 4. helmikuuta, he totesivat, että sanat eivät enää riitä, nyt pitää ryhtyä sanoista tekoihin ja olen tyytyväinen todetessani, että asiasta vastaava komission jäsen on aivan samaa mieltä. Tutkimus ja innovointi ovat avaimia, kun pyrimme auttamaan Euroopan läpi taloudellisen kriisin. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Obermeier. Rouva puhemies, kiitoksia. Seitsemännen puiteohjelman arvioinnin pitäisi toteutua siten, että katsomme, mitä hyötyä ja haittaa kansalaisille tästä on koitunut. Erityisesti rahoitusta silmällä pitäen. Kun katsotaan terrorismin vastaista taistelua, niin meidän täytyy huomioida vapaus- ja turvallisuusaspekti ja tietosuoja. Eli meidän täytyy katsoa, että kuka hyötyy tästä ja kenen oikeudet tässä heikkenevät. Tämä pätee myöskin geeniteknologian alalla tapahtuvaa tutkimustoimintaa. Hyötyjinä tässä ovat suuret yritykset, eivät varmaankaan kansalaiset, joten meidän täytyy investoida tietenkin tutkimus- ja kehitystoimintaan, mutta meidän täytyy arvioida, miten nämä saavat rahoitusta, sillä loppujen lopuksi hän kansalaiset maksavat syntyvät maksut. Kiitoksia. Kiitos. Edustaja Dots. Thank you, uh, Madam President. Kiitos rouva puhemies ja kiitos esittelijälle tästä mietinnöstä. Ja haluan myös kiittää komissiota, joka vastikään vieraili vaalipiirissäni Pohjois-Irlannissa ja tutustui erinomaisiin tutkimus- ja innovointihankkeisiin. Pohjois-Irlannin talous perustuu PK-yrityksiin. 97 prosenttia yrityksistä voidaan lukea PK-yrityksiksi. Pohjois-Irlannin talous on isojen talouksien takana ja Eurooppaa pidetään suurena haasteena ja useiden pk-yritysten on vaikea pitää edes ovet avoinna, eivätkä he voi mitenkään hyödyntää tutkimuksen ja kehityksen puiteohjelmien ohjelmia. Minusta esimerkiksi Pohjois-Irlannin ilmailuteollisuus on merkittävä asia tässä isot ja pienet yritykset tekevät hyvää yhteistyötä, madaltavat kynnystä osallistua ohjelmiin ja olisi tärkeää, että komissio voisi tarjota todella tehokkaita väyliä PK-yrityksille osallistua erilaisiin tutkimusohjelmiin. Grazie. Kiitos. Edustaja Moltsar. Presidentin. Rouva puhemies, Seitsemännen puiteohjelman osalta kyse ei ole vain ainoastaan tutkimuksesta, vaan erityisestä tutkimusalueesta, jonka merkitys on kasvanut Fukushiman onnettomuuden jälkeen. Eli meidän täytyy katsoa myöskin Euratom-ohjelman suuntaan. Mehän tiedämme, että lobby on ajanut juuri ydinvoimaa puhtaana ja turvallisena voimana ja sen osuus EU:ssa on suuri. Ja me tiedämme, että monet jäsenvaltiot ovat investoineet ydinvoimaan, eivätkä voi muuttaa suuntaan kovinkaan helposti. Mitä iloa on vielä tehokkaammista ydinvoimaloista, jos ne ovat todellakin suuren katastrofin mahdollisesti suurten katastrofien edessä ja aiheuttavat suurelle alueelle suuria tuhoja, joten meidän täytyy löytää vaihtoehtoisia ratkaisumalleja. Jos Euratom-tutkimusohjelmaa kestoa pidennetään, niin minun mielestäni tässä tulisi nyt tarttua härkää sarvista ja pohtia, olisiko vaihtoehtoista ratkaisumallia tarjolla. Kiitoksia. Kiitos. Viimeinen puheenvuoro, edustaja Valensa. Rouva puhemies, hyvät kollegat, olen kuunnellut tarkasti seitsemännen puiteohjelman tarkistuskeskustelua ja nytpä haluaisin kiinnittää huomiotanne jo kahdeksanteen tutkimuksen puiteohjelmaan. Meillä on vihreä kirja, jossa Erityisesti puhutaan harvinaisten alueiden tutkimuksesta, kuten esimerkiksi kalastuksen tutkimuksesta. Näillä alueilla on tärkeää tehdä tutkimusta. Me olemme tehneet näillä harvinaisilla aloilla vähän tutkimusta edellisissä puiteohjelmissa ja senpä takia niiden rahoitusta on leikattu tulevissa puiteohjelmissa. Tästä täytyy nyt päästä eroon. Myös vähäisemmille tutkimusaloille täytyy antaa tutkimusvaroja, koska näin emme pystyisi esimerkiksi kalastustutkimusta tekemään. Kalastuspolitiikkaan tarvitaan hyvää tutkimusta. Kalastus on tärkeä elinkeino, joten myös näistä pienistä tutkimusaloista täytyy pitää kiinni. Grazie. La parola ora al Kiitos. Annan nyt puheenvuoron komission jäsenelle Rova Kjögan Kinnille. Olkaa hyvä. Oikein paljon kiitoksia tästä vilkkaasta keskustelusta. Haluaisin kiittää kaikkia läsnäolijoita, erityisesti niitä, jotka kantovat kortensa kekoon tässä keskustelussa. Me todellakin haemme lisää arvoa koko Euroopalle. 30. marraskuuta komissio esittelee oman ehdotuksensa ohjelmien rahoittamiseksi tutkimusalalla. Me olemme esitelleet jo muutamia ajatuksia siitä, miten tähän tavoitteeseen voidaan päästä. Vihreässä kirjassa olemme kertoneet, miten eri välineitä voitaisiin äh, niputtaa. Sitä kautta voitaisiin tehostaa innovointiketjua, alusta loppuun asti. Ja minä uskon, että sitä kautta saadaan investoiduille varoille mahdollisimman suuri hyöty. Mielenkiinnolla jään odottamaan keskustelua tästä vihreästä kirjasta kesän loppupuolella. Olen vakuuttunut, että Kaviljon, Merkisin, Odin ja Matiaksen mietintöjen sisältö huomioidaan täysimääräisesti, kun lainsäädäntöehdotusta valmistellaan. Lopuksi toteaisin, että että 10. päivä tätä kuuta valm- järjestämme vihreästä kirjasta käytävään konsultaatiokeskustelun päätöstilaisuuteen, jossa ovat myöskin erinäiset parlamentaarikot läsnä. Ja voin sanoa teille, että kyselykaavakkeeseen on vastattu 1300 300 taholta. Me olemme saaneet vastauksia myöskin EU-tason toimijoilta, alue- ja paikallisviranomaisilta, kansallisilta toimijoilta, kaikista Euroopan unionin jäsenvaltioista, myöskin EUn rajojen ulkopuolelta. Tämä olkoon osoituksena sille, että kyllä EUn tutkimus- ja kehityspolitiikasta ollaan kiinnostuneita, joten vielä kerran kiittäisin teitä tästä perustavaa laatua olevasta panoksestanne seitsemättä puiteohjelman väliaikaistarkastelua kohtaan. Kiitoksia. Grazie, komissario. La parola ora al... Kiitos, rouva komission jäsen. Nyt annan puheenvuoron esittelijälle. Herra Odi, olkaa hyvä. Kaksi minuuttia. Haluan ensinkin kiittää parlamenttia sen puhemiehistöä, että tämä keskustelu on mahdollista. Näin se ei ollut alun perin tarkoitus. Oli erittäin hyödyllistä, että kaikki poliittiset ryhmät voivat keskustella tästä tärkeästä aiheesta. Haluan sanoa myös rouva komissaarille, kuinka me olemme kiitollisia tässä parlamentissa kaikkien niiden puolesta. Teidän tuestanne me saimme Irlannista myös EPP-puolueryhmältä tukea, joten voitte nähdä, että kaikki voi onnistua. Kiitos teille kaikista siitä, mitä olette tehneet. Me luotamme teihin paljon tämän yksinkertaistamisen nimissä. Me välitämme, välitämme tämän viestin teille. Haluan kiittää kaikkien poliittisten puolueryhmien esittelijöitä. Kiitän kollegoja, jotka jättivät lukuisia tarkistuksia. Kaikkia henkilöitä, jotka ovat tehneet tästä tehneet tätä työtä yhdessä tästä asiakirjasta erityisviesti EPP-ryhmän jäsenille. Yksinkertaistaminen. Kiitos. Me kirjaamme sen ylös. Sanat kilpa- kilpailukyky, teollisuus, siinä on paljon odotuksia. Meidän täytyy linkittää yhteen tutkimus ja kaupallinen puoli eurooppalaisen patentin turvin, eli tutkimusta innovaation välityksellä. Tutkimuksen pitää muuttua kasvuksi. Meidän täytyy myös muistuttaa ja ö, tätä tutkimus, tutkimuksen laatua. EUn pitää olla parhaita. Me haluamme olla laadukkaita, mutta me emme tiedä kuka. Toistan tässä, kuka tulisi olemaan seuraava Nobelin palkinnon saaja viiden tai kymmenen vuoden päästä. Meidän pitää kytkeä yhteen tämä laadukkuus ja tämä parempi jakautuma meidän EUn alueellamme. Meidän pitää olla parhaita tutkijoita maailmassa kuin meillä pitäisi olla parhaita urheilijoita maailmassa. Sitten lopuksi muutama sana rahoituksesta. Me olemme ehdottaneet, että kaksinkertaistetaan. Ei ole kyse, että kaksinkertaistetaan siten, että otetaan maataloudesta, tai rakennerahastoista meidän pitää paremmin koordinoida jäsenvaltioiden kesken. Ja päämiehet ovat sanoneet, että ei, ei tässä käytetä julkisia varoja. Meidän pitää paremmin koordinoida eurooppalaisten rahojen, rahastojen käyttöä, kansallisten ja alueellisten rahastojen käyttöä. Jotkut ovat jo sitä mieltä, että eurooppalaiset rahat voisivat toimia paljon yhteneväisemmin. Vielä yksi vihoviimeinen asia. Minä ehdotin asiaa, jota ei ole hyväksytty. Meidän pitäisi poliittisesti saada parempi eurooppalainen tutkimusohjelma käynnistetty ja joka suuntautuu puolustusteollisuuteen. Meidän täytyy nyt tajuta, että hetki on koittanut, että EU voisi välttää sopimuksen 45 artiklan pohjalta lähteä käynnistämään suurta tutkimusohjelmaa, joka keskittyisi myös puolustusteollisuuteen. Kiitos paljon. Grazie, la discussione chiusa e la... Kiitos paljon. Keskustelu tästä aiheesta on päättynyt. Äänestys käydään huomenna kello 12. No niin. Seuraava kohta esityslistalla on suur